przewodniczący! E, e, ladies and gentlemen, colleagues, please take... Hyvät kollegat, istuutukaa. Aloitamme minuutin kuluttua.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 istunnon. Kuten tiedätte, ensimmäinen kohta esityslistalla tänään on äänestys kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä. Ja asia koskee asetusta 1234-2007, joka koskee yhteisiä markkinajärjestelyjä sekä tiettyjä maataloustuotteita koskevia erityissäännöksiä. Rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku. Asetus yhteisestä markkinajärjestelystä. Anna puheenvuoron Rova de Castrolle. Well, Mr. De Castro. Niin, anteeksi, herra Castro. Olen pahoillani. Pahoittelut tästä. Eh. Proszę przedstawić opinię. Voisitteko esitellä kalastusvaliokunnan lausunnon? Olkaa hyvä. Pan de Castro. Herra de Castro. Presidente. Arvoisa puhemies, ja rouva komissaari, hyvät kollegat, olemme jälleen kerran täällä keskustelemassa maitokriisistä. Tämän kriisin dramatiikka ei jätä meitä rauhaan ja kuten myöskin farmarit ovat kauhunsa ja pelkonsa tulevaisuuden suhteen osoittaneet, että tämä on painava ongelma ja tämä parlamentti on siitä kantansa ilmaissutkin. Kun vaikka otettaisiin huomioon komission ehdotus ja hyväksyttäisiin määräajan pidennys, olemme lisänneet siihen yksityisen juustoa varten käytettävän maidon varastoinnin. Ja komission ehdottamat toimenpiteet eivät ole riittäviä. Ja sen takia meitä pyydetään pitä, päättämään, pitäisikö kiireellisyysmenettely hyväksyä tässä yhteyksessä vai pitäisikö antaa mahdollisuus komissiolle kauppakriisissä ottaa käyttöön kiireellisyysmenettelyt ilman normaalia parlamentaarista käsittelyä. Eilen Agri-valiokunta keskusteli tästä Marian fischer böhlin läsnä ollessa. Ja haluaisin kiittää myöskin valiokunnan puolesta rouva komissaaria siitä, että hän tuli meille parlamenttiin juuri